keskustelua, totesimme, että olemme huolissamme Syyrian dramaattisesta tilanteesta. Syyrialaiset kärsivät, heidät on otettu panttivangeiksi pelissä, jota he eivät ymmärrä. Ja viime aikojen kehitys on kaukana siitä, että tilanne paranisi. Itä-Gutassa on nyt saanut surmansa yli tuhat ihmistä, lapsia, naisia, ikäihmisiä, tuhansia haavoittuneita on nyt erittäin vakavassa tilanteessa. Ja väkivallan kierre saa meidät pelkäämään pahinta. Tilanne tällä alueella saattaa pahentua nopeasti ja uudet, jotka saapuvat, uudet, joita saadaan alueelta, ovat kammottavia. Kaikkien osapuolten on kannettava vastuunsa, ja tämä koskee myöskin sanaprosessia. Mikään ei voi olla perusteena tällaiselle etniselle puhdistukselle ja viattomien teurastamiselle. Eli teidän nimissänne ja Euroopan parlamentin nimissä vetoan nyt juhlallisesti siihen, että viipymättä pannaan täytäntöön turvallisuusneuvoston päätöslauselma. Ja meidän täytyy kirjallisesti saada aikaan pysyvä tulitauko ja meidän täytyy nopeasti suojella siviilejä. Tämä koskee myöskin haavoittuneita, jotka tulee evakuoida, jotta alueelle saadaan apua. Meidän täytyy kirjallisesti löytää poliittinen ratkaisu Geneven prosessin yhteydessä. Ja kaikkien on nyt toimittava, jotta tämä tragedia saadaan päättymään. Inhimillisyys on tuhoutumassa Syyriassa. Meidän ei pidä unohtaa omaa inhimillisyyttämme. Ja uskon, että tämä on myönteinen viesti kansalaisille, jotka ovat näiden taisteluiden keskellä. He ovat uhria, eivätkä he pysty poistumaan kaupungista. Eli toivokaamme, että tämän viestin kautta saamme tilannetta kehittymään paranemaan. Ja kansainvälisen naisten tämän päivän yhteydessä haluaisin vielä todeta, että parlamentti on sitoutunut siihen, että me suojelemme naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja haluamme viedä sitä eteen. Tämä on tärkeä taistelu, mutta tästä ei vielä ole läheskään voitettu. Esimerkiksi palkkaeroja on edelleen olemassa. Naisia on vastuupaikoilla aivan liian vähän. Ja edelleenkin on liian vähän naisopiskelijoita tietyillä teknologian ja tieteen aloilla. Ja eriarvoisuutta on myöskin, kun ajatellaan perhesuhteita. 42 prosenttia johtajista tällä hetkellä on naisia ja 4,6 prosenttia pääjohtajia. Ja kuitenkin ja naisia on työpaikoilla miljoonia vähemmän kuin miehiä. Eli tässä ei kyse ole pelkästään sivilisaatiosta, vaan myöskin yhteiskunnan eduista työmaailma ja naiset ovat arvokas resurssi. Ja jos naisia ei olisi työelämässä, niin se koko maailmassa maksaisi 11 000 miljardia, kun ajatellaan kehitystä vuoteen 2025 mennessä. Eli se on Japanin, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan bruttokansantuote yhteenlaskettuna. Meidän täytyy puuttua palkkaeroihin. Se on tärkeää, jotta saamme aikaan kasvua ja lisää työtä talouteemme. Ja me tarvitsemme yrittäjänaisia, koulutettuja naisia, tutkijanaisia. Kulttuurin muutos on tarpeen. Se tietysti tapahtuu hitaasti, siihen menee aikaa, mutta se pitää kuitenkin käynnistää. Viime vuosina on myöskin torjuttu naisiin liittyviä stereotypioita – Tämä Me Too-kampanja osoittaa tämän. Ja haluan kiittää Ränkeä, Schleinia ja Mahtania siitä, että he järjestivät vetomuksen. Ja 130 000 allekirjoitusta on minulle toimitettu tänään. Myös virkamiehet ja muut miehet ja naiset, jotka ovat töissä Euroopan parlamentissa, ovat antaneet tuhat allekirjoitusta. Ja olen saanut tämän vetoomustekstin nähtäväkseni. Ja tänä iltana hyväksytään sitten toimia, joilla poistetaan seksuaalista häirintää toimielimessämme. Haluaisin myöskin kiittää naisten oikeuksien valiokuntaa parlamentissa. Se on tehnyt väsymättömästi työtä ja tukenut naisia. Ja Komission jäsen Gabriel on näyttänyt meille esimerkkiä näissä asioissa. Meidän täytyy taistella, jotta saadaan aikaan todellinen mies ja naisten välinen tasa-arvo, koska me emme saa aikaan parempaa maailmaa, mikäli emme kunnolla arvosta naisia ja heidän sitoumustaan ja intohimoaan. Tämä ei ole taistelu, jossa naiset ovat vastaan miehiä, vaan meidän täytyy taistella rinnakkain päivittäin. Meillä vielä paljon työtä tehtävänä, mutta olemme päättäväisiä. Ja tämä on varmasti paras viesti Euroopan parlamentista Euroopan kansalaisille, kun ajatellaan 8. maaliskuuta. La seduta è aperta. Istunto jatkuu. Edustaja Marias on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Kirja Proedre, epi 12 imeres. Puhemies. 12 päivää on ollut pidätettynä kaksi kreikkalaista sotilasta. Ja tämä pidätys jatkuu vielä Grenoblissa, Turkissa. Tämä on kreikkalaisia ja Kreikan julkista sanaa kovasti huolestuttanut. Näiden sotilaiden vanhemmat ovat pyytäneet välitöntä vapauttamista. Minä vetoan tähän taloon ja myös teihin puhemiehenä henkilökohtaisesti, että me nostamme äänemme yhdessä tässä Euroopan parlamentissa ja vaadimme, että Turkin viranomaiset vapauttavat välittömästi kaksi kreikkalaista sotilasta, joita pidetään pidätettyinä laittomasti korkean turvatason vankiloissa Adrenopolisissa. Ja uskon, että julkinen sana haluaa, että me teemme jotain, ja nämä vanhemmat edellyttävät myös tätä, että me ryhdymme toimiin. Seuraan tätä tilannetta henkilökohtaisesti ja olen yhteydessä sitten Turkin suurlähettiläseen. Edustaja Golnish. Merci beaucoup, monsieur le président. Je pense que nous avons été... Kiitos puhemies. Me olemme kuunnelleet tai kuuntelimme tätä teidän puheenvuoroanne tasa-arvosta ja seksuaalisesta häirinnästä. Ja koska toitte tämän esille myös virkamiesten osalta tässä parlamentissa, niin haluaisin muistuttaa tilanteesta, joka on hyvin huolestuttava. Ranskalainen virkamies joka on pääsihteeristössä, on syyttänyt erittäin vakavilla syytöksillä. Ehkä ne ovat perusteettomia, mutta ongelma ei ole siihen. Mutta, ja, ja nämä syytökset kohdistuivat parlamentin korkea virkamiestä kohtaan uskon, että tämä viesti, joka on tuotu kaikille edustajille, on, on hallinto poistanut. Tietenkin tämä on täysin mahdotonta, hyväksy, mahdotonta hyväksyttää. Tällaista lähetetään henkilökohtaisiin sähköposteihimme. Jos syytökset tämän ranskalaisen virkamiehen syytökset olivat perusteettomia. Ne oli täysin oikeutettua ja lainmukaista että tämä syytetty, joka on myös korkea virkamies, vastaisi ja että puhemies välittää tämän vastauksen edustajille riippumatta mikä tässä tilanteessa on, on, on, totta, niin ei voida hyväksyä sitä, että kaikkien edustajien sähköposteihin lähetettiin viestejä ja sitten niistä käytiin pyyhkimässä nämä viestit pois. Mä haluaisin, että tämä asia selvitetään. Kiitoksia. Me tarkistamme nyt sen, mistä puhuitte. Eli toimittakaa minulle kaikki nämä todisteet ja sitten katsomme tilannetta. Sitten edustaja Miranda. Presidente Tajani, solicito que este parlamento... Työjärjestyksen kohdan seitsemän pohjalta Euroopan parlamentti pitää ottaa yhteyttä Espanjaan, koska olemme huolissamme Uriel Junqueras Viesin tilanteesta. Hän on tällä hetkellä poliittinen vanki. Bene, verificheremo l'onorevole Jurek. Tarkistamme tämän. Sitten edustaja Jurek. Panie przewodniczący, duże grono. Kiitos puhemies. Suuri enemmistö tämän talon edustajista on tähän, äh, puhun tässä asiasta, johon liittyy teidän edeltäjänne herra Schulz ja myöskin te. Ja kyse on tällaista Dolorosa-nimisestä provosoivasta näyttelystä, joka on ollut täällä esillä ja se on loukannut monia meistä. Ja siinä äh, loukataan myös eurooppalaisia perinteisiä uskonnollisia symboleja ja tämä on, tämä on äh, loukkaavaa ja nöyryttävää. Tämä on tehty selvästi, selväksi, mutta ilmeisesti jotkut ovat yhtä mieltä näiden ilmausten kanssa. Mutta nyt kun pääsiäinenkin lähestyy, niin olisi loistava tilaisuus teille, puhemies, lopultakin panna piste tälle hävyttömyydelle ja minä vetoan teidän kunniaanne, ihan niin kuin vetosin teidän edeltäjännekin kunniaan. Palaamme tähän asiaan sitten edustaja Iturgai. Gracias, gracias, señor Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Mirandalle haluaisin muistuttaa, että Espanjassa ei ole poliittisia vankeja. Siellä on rikollisia ja siellä on sellaisia, jotka yrittävät kaapata vallan, kuten tämä, josta puhuitte. Teille varmaan kävi pieni lapsus, niin näyttäkää se teepaita. Nämä ovat rikollisia vallankaappaajia. Näitä nämä ihmiset ovat, eivätkä mitään poliittisia vankeja. Sellaisia ei ole demokratioissa, kuten Espanjassa. Bene, procediamo con i lavori. Jatkamme työtä. Pöytäkirjaa 20.